Sydämellisesti tervetuloa tämänpäiväiseen talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen näin maanantai-iltana Strasbourgissa. Esityslista teillä on, muutosehdotuksia ei ole minulla tiedossa. Ja tulkkauskielet löydätte Cont Newsista ja tämä kokous välitetään suora toistona. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Rova Valterin, eh, uuden sihteeristön puheenjohtajamme joka on tänä ensimmäistä päivää täällä. Hän tulee meitä tästä lähin auttamaan. Äh, kiitoksia, että olette täällä. Me tunnemme teidät oikeudellisesta yksiköstä. Olette jo monta vuotta seurannut talousarvion valvontavaliokuntaa, joten tämä aihe ei teille ole uusi. Sitten menemme esityslistan kohtaan kolme. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus EUn tuki Ukrainalle. Ja an, haluaisin saman tien käsitellä myös kontvaliokunnan virkamatkan Ukrainaa. Minä olin tämän valtuuskunnan puheenjohtaja, haluaisin lyhyesti kertoa teille tästä matkasta. Teillä on yksityiskohtainen kertomus siitä myös asiakirjoissanne. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös tilintarkastustuomioistuimen vastaavan jäsenin. Odotimme tämän matkaraportin kanssa, kunnes tilintarkastustuomioistuimen raportti eh, tai erityiskertomus oli valmiina. Vastuujäsen tilintarkastustuomioistuimesta on herra Fasakas, toivotan hänet tervetulleeksi ja annan hänelle puheenvuoron. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Inge. Sehr... Hyvä puheenjohtaja, Parahen Inge, arvon Joachim esittelijä, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aion nyt puhua kaikkia kieliä sekaisin ja aina kun on mahdollista, puhun kyllä mielelläni saksaa, mutta itse kertomus laadittiin englanniksi, joten puhun myöhemmin englantia. Mutta sitä ennen salin ette, että kiitän teitä lämpimästi siitä, että löysitte aikataulut kalenteristanne aikaa ja tarjostamme mahdollisuuden esitellä tämän kertomuksen täällä teille tänään. Ennen kuin menen tähän varsinaiseen kertomukseen, haluaisin jo etukäteen onnitella teitä siitä, että olette laatineet työasiakirjan. Tuossa työasiakirjassa tarkastan niitä lausumia, johtopäätöksiä ja suosituksia, joita tientarkastustoimiston kertomuksen on tehnyt. Lisäksi pohditaan tarpeellisia poliittisia päätöksiä, jotka pitäisi tehdä. Tämä on oikea tapa tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja talousarviovalvontavaliokunnan ja tilintarkastustoimistojen välillä. Tällä tavalla meidän asiantuntijatyömme ja asiantuntemuksemme tarjoaa teille tarvittavia asiakirjoja, joiden pohjalta sitten teette poliittisesti korrektia päätöksiä. Ymmärtänette, että meille ei ole helppoa laatia tai käsitellä näitä erittäin herkkiä kysymyksiä ottaa poliittinen puoli tästä ja niitä keskityn pelkästään faktoihin. Olemme laatineet edellytyskertomuksen vuonna 2016 EUn antamalle, antamasta Ukrainalle kohdennettua avusta. Minulla on suuri ilo ja kunnia nyt täällä Huomaa, että teidän poliittiset merkittävät päätöksenne ja johtopäätöksenne ovat nyt jo saatavilla. Huomaan, että tai huomaatte, että olen laatinut teille esityksen. Voitteko laittaa sen nyt tuolla näkyviin? Ensinnäkin haluaisin aloittaa tämän kertomuksen relevanttiudesta. Kuten te tiedätte, Ukraina on yksi Euroopan unionin suurimpia ja poliittisesti merkittävimpiä suoria naapureita. Istuinaiset ja poliittiset epävarmuustekijät, hallintoon liittyvät seikat, talous- ja rahoitusvaikeudet ovat olleet maassa päällimmäisenä ongelmina EUn antama apu on aiheena tänään. Vuonna 2007-2015 olivat yhteensä 5 miljardia euroa, 1,6 miljardia tukui, tukina ja 3,4 miljardia makrotalousapuna, eli lainamuodossa. EUn tapa reagoida maiden aukion tapahtumiin vuonna 2014 oli asia, jonka johdossa sitten pyysitte, että laadimme kertomuksen näistä 1,4 miljardista eurosta, jotka maalle on toimitettu apuna tuon tapahtuman jälkeen. kysymys oli seuraava. Olivatko komissio ja ulkosuhdehallinto valmisteltu hyvin tätä apua? Oliko apu korrektia ja antoiko Ukraina riittävää tukea, riittävää tietoa rahoituksen käytöstä, kun olisi julkisesta hallinnosta ja korruption taistelusta. Näitä kahta osaa pidetään kaikkein tärkeimpinä, kun tarkastellaan Ukrainan tulevaisuutta. Ja kaasusektorilla erityisesti 2014 vuonna oli merkittävä rooli, kun tarkastellaan Euroopan kaasun toimitusvarmuutta. Ukraina on merkittävä rooli tuossa yhteydessä. Kokonaisvaltainen johtopäätöksemme oli, että EUn apu Ukrainalle on osittain vaikuttavaa ja tehokasta. Se on auttanut maata siirtymään parempaan hallintoon, mutta epävarma poliittinen, lainsäädännöllinen ja hallinnollinen konteksti rajoittaa, rajoitti EUn antaman tuen vaikuttavuutta. Vuonna 2014 Maidanin aukion tapahtumien jälkeen EU on tehnyt yhteistyötä enemmän tehokkaammin, mutta avusta koituneet hyödyt ovat edelleenkin epävakalla pohjalla. Ukrainan kriisi 2014 johti siihen, että 2014-2020 paketti oli yhteensä 1,2 miljardia euroa. Tämä oli hätäratkaisu, että voitaisiin antaa saada maksettua suuri osa, maha, suuri osa rahaa, niin se menee nopeasti maalle auttamaan sen vaikeaa tällaista tilannetta. Ennalta määriteltyä strategia ei tuolloin ollut valmiina. Nyt sitten johtopäätökset ja löydökset ja, ja julkisen varainhoidon ja kysymykset ja korruption vastaan taistelu ole apu Ukrainalle oli osittain vaikuttavaa. Siellä saatiin aikaan kourin tuntuvia ja kestäviä tuloksia, kun, kun on kyse julkisen, julkisen varojen hallinnoista ja korruption vastaan taistelusta vuonna 2014. Ukrainan hallituksen puutteiset toimet johtivat siihen, että uudistukset saatiin osittain toteutettua vuonna 2014. Tämän vuodesta 2014 eteenpäin aikaansaadut tulokset ovat herkällä pohjalla, haavoittu hyvin herkällä pohjalla. EU oli jatkuvasti vuoropuhelussa, vuoropuhelussa maan kanssa tuona kautena. Viisumin vapautus oli, oli asia, jossa julkisten varojen parempaa hallinnointia ja koordinoista taistelua pidettiin tärkeinä, tärkeänä johtopäätöksemme ja löydöksemme, mitkä liittyvät kaasusektoriin sitten. EUn apu Ukrainalle oli osittain vaikuttava. Siellä pystyttiin parantamaan kaasusektorin hallinnointia ja pystyttiin varmistamaan kaasun saati Ukrainan kautta. Tämä liittyy Euroopan kaasun toimitusvarmuuteen 2014 vuodesta tänne EUn avulla oli vain rajoitettua vaikutusta Ukrainan kaasusektoriin. sillä saatiin aikaan monenkirjoja tuloksia tärkeitä virstanpylväitä tuon jälkeen on saavutettu huhtikuussa 2015 kaasua koskee sopimus kannattaisi mainita EU ja Ukrainan välinen vuoropuhelu oli sellaista, että EUn puolella oli eriviä näkemyksiä asiasta. Joskus täytäntöpanon valvonta EUn avun yhteydessä johti siihen, että saatiin korkealaatuistakin tietoa. Yhteinen raportointi ei kuitenkaan tuonut riittävästi selvityksiä vaikeisiin tilanteisiin, niitä pystyy riittävästi valottamaan. Löydöstämme perusteella ja johdopäätöstämme perusteella olemme laatineet joitakin erittäin tärkeitä suosituksia. Suositus numero yksi. Nyt pitäisi enemmän painottaa julkisen sektorin varojen hallinnointia vuoropuheluprosessissa Ukrainan kanssa. Poliittisen vuoropuhelun konsolidointi on tarpeen, kun on kyse julkisten varojen käytöstä. Lisäksi pitäisi ottaa erityisohjelma käyttöön sen varmistamiseksi, että julkisen varan hallintointia koskevaa ohjelma pistää nopeasti täytäntöön. Suositus numero kaksi. Nyt pitää uudelleen laatia ehdot taloudellisen avun saamiseksi. Budjettituen indikaattorit ovat monivuotisia lainoja, joiden säännöt pitää selkeästi määritellä. Ja tulevissa lainoissa ja apurahoissa pitää käydä yhteistyötä puolin ja toisin silloin, kun määritellään ehtoja tuen saamiselle. Pitäisi löytää tasapaino poliittisen vaikutusten, odotu, odotusten ja toisaalta takaisin maksutarpeen välille. Takaisin maksutettuja toteutetaan nopeasti. Valvontaa tarvitaan. Komission täytyy budjettitukiohjelmissa varmistaa byrokratian taakan vähentäminen ja maksut täytyy keskeyttää, mikäli ei ole tyydyttävä edistys saatu aikaan uudistusten yhteydessä. Suositus numero neljä. Yhteensä enemmän painottaa sitä, että tehokkaasti pitää täytäntöön ja varmistetaan uudistusten kestävyys. Ei, lisää EUn avun pitäisi olla ehdollista ja ehtona täytyy olla se, että korotetta vastaan taistellaan ja julkisen hallinnon julkisen varanhallinnon tilaa parannetaan. And finally, our Lopuksi vielä suositus numero viisi, joka liittyy kaasusektoriin. Nyt ryhtyy täytyy toimia, että EU-apu Ukrainalle kaasualalla on tehokkaampaa. Pitää enemmän painottaa tiedon keräämistä, verifiointia ja analysointia. Nyt on tarkemmat tiedot käytettävissä silloinkin, kun olosuhteet ovat huonot. Tässä oli meidän esityksemme teille erityiskertomuksemme pohjalta. Lehdistäkin on kirjoittanut tästä kertomuksesta, ja se on hyvinkin paljon herättänyt huomiota myöskin lehdistön puolella tämän kertomuksemme. Meidän velvollisuutemme, eikä meidän tehtävämme ole tarkastella tätä lehdistöpuolta, mutta uskon, että on sovellista mainita tässä yhteydessä, että joitakin seikkoja väärin ymmärrettiin tai tahallaan väärin tulkittiin joissakin medioissa. Erityiskertomuksen yhteydessä sanottiin, että kun siitä puhuttiin mediassa, sanottiin, että Ukraina on yksi Euroopan korruptonein, korrupton, korruptun, korruptunein. Euroopan maita, jossa on kaikkein eniten korruptiota. Me tarkastelemme pelkästään avoimuus Transparency Internationalin tietojen pohjalta asiaa yhteistyössä komission ja Ukrainan viranomaisten kanssa. Teimme työtä ja katsoimme, että tämä on ala, jota täytyy arvioida meidän kertomuksessamme. Arviomme perustui Transparency Internationalin toimittamiin tietoihin. Tästä kuitenkin kirjoitettiin kissan korkuisia kirjaimilla lehdistössä. Nämä teemme meidän johtopäätöksiämme, vaan tuon järjestön johtopäätöksiä. Ja kun on kyse julkisten varojen hallinnoista Ukrainasta ja korruption taistelusta, nämä ovat kaksi avainasemassa olevaa aluetta, joista maan tulevaisuus riippuu ja joiden suhteen EUn antama apu tulevaisuudessa täytyy saada paljon kestävälle pohjalle kestävämpiä tuloksia täytyy saada aikaan tuossa maassa niin, että sitä voidaan saada aikaan, se, että se voidaan muuttaa taloutensa ja hallintonsa kannalta länsi-eurooppaiseksi maaksi. Puheenjohtaja, kiitoksia tilaisuudesta puhua teille. Nyt mielelläni kuulen teidän kommenttejanne ja kysymyksenne, jotka liittyvät tähän erityiskertomukseen. Kiitoksia oikein paljon. Sitten esittelee Joachim Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kollegalle Fasakasille tilintarkastustuomioistuimesta ja hänen tiimilleen tästä kertomuksesta. Tämä on potesti varmasti hankala prosessi ollut tutkia näitä EUn tukia Ukrainalle ja joita annetaan jatkossakin. Tämä on poliittisesti hyvin hankala tilanne tälläkin hetkellä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomushan kattaa aikavälin 2007-2015. Se tarkoittaa siis tätä 2007-2013 kausi kuuluu tähän myös ajanjakso. Ja tässä on otettu myös nämä viimeiset vuodet tuossa välissä 2015 vuoteen asti. Ja Ukraina tilanne no 2013 jälkeen on muuttunut siten, jota mitä todetaan, että no tämä myös tilastuomioistuimen toteama, että Ukrainalle annetut tuet tässä kumppanuus- ja sosiaalisopimuksen puitteissa no vuonna 1994 jo Ukrainan itsenäisyyden jälkeen mutta tukia maksettiin ja usein oli hankalaa tarkastella noiden maksettujen tukien tehokkuutta. Ne siis, jotka olivat tuossa kumppanuuspolitiikassa maksettuja tukia. Ja täytäntöönpanon tehokkuutta on siis hankala valvoa. Ja tavoitteiden täyttymistä nyt, no tämä kumppanuussopimus piti korvata assosiaatiosopimuksella. Ja siitä neuvoteltiin vuosien mittaan. Ja se johti sitten siihen, että presidentti Janukovicin aikana, no toisin kuin odotettua, tämä assosiaatiosopimus ja perusteena oli Venäjän painostus ja sitä ei allekirjoitettu. Tämä johti puolestaan sinne, että oli massa liikehdintää Ukrainassa. Maidalla kirjoitettiin sitten historiaa Ukrainan kansalaiset eivät halunneet hyväksyä näitä toimia, eli sitä, että tie ja Ukrainan lähentyminen EU-ta kohti ei olisi jatkunut, sillä assosiaatiosopimus olisi ollut merkittävä askel juuri tuohon suuntaan, eli lähemmäksi EUta. Kansalaisten protestit, no siihen liittyy paljon kuolintapauksia myös, ja Siemenessä se oli menestyksettä, se johti poliittiseen muutokseen Ukrainassa. Ja uusi hallitus ja uudelle, uusi presidentti sitten assosiaatiosopimuksen allekirjoitti. Ja EU sen myötä sai positiivisen velvollisuuden tukea Ukrainaa jatkossakin. Ja paketti olisi nyt siis 11,2 miljardia euroa seitsemälle vuodelle – alkaen vuodesta 2014. No vahvaa poliittista tahtoa reformeille on, sitä on todettu, on todettu olevan. Ukrainassa nyt uudet päättäjät, uudet vastuuhenkilöt, mutta nyt sitten on huomattu, että tasolla on taas tullut uusia muutoksia, mikä on johtanut siihen, että reformit ovat siinä mielessä vaarassa, koska täytäntöönpanoajat vain lykkääntyvät ja tärkeisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Tientarastuomioistuin on myös ottanut tarkasteltavaksi kysymykset, jotka liittyvät kaasusektoriin. Ukraina on ollut suoraan riippuvainen toimituksista jotka tulivat Venäjältä. Ja jatkuvasti oli kiistaa, mitä tuli kaasutoimitusten maksamiseen toisaalta ja toisaalta myös kaasusektori Ukrainassa toi mukanaan paljon korruptiota ja se rikastutti yksittäisiä henkilöitä valtavasti, joita nyt nimitetään tietysti oligarkeiksi myös ja jotka tästä toiminnasta hyötyivät. No nyt on tapahtunut parannuksia, kaasutoimitukset Ukrainaan, ne tapahtuu nyt paljon myös eurooppalaisia putkia pitkin, näin ollen tietty parempaa katsontaa ja valvontaa on saatu siihen kontrollia siis kaiken kaikkiaan. Ja kaasutoimitukset ovat vakautuneet kaiken kaikkiaan ukrainalaisille. Kuitenkin maa on nyt luisunut toiseen konfliktiin, jossa on anneksoitu laittomasti Krimin saari-Venäjän toimista. Separatistiset voimat Itä-alueella, Luganskin, Donetskin ympärillä ne tekivät. Ja ilmiselvästi ne saavat selvää tukea Venäjältä. Ja maa on ajautunut sisällissodan partaalle – Sekin on vaatinut jo useita tuhansia kuolonuhreja ja se on myös vaatinut paljon resursseja maalta itseltään. Mä mieltä, että meidän pitää tehdä kaksi asiaa jatkossakin. Ensinnäkin Ukraina pitää ottaa jatkossakin, jotta se voi vakauttaa rakenteensa, että elämä normalisoituu, että uudistusprosessi jatkuvat ja jotta se saa nämä eurooppalaiset virstanpylvät täytettyä Samanaikaisesti meidän pitää myös kritisoida, kun uudistukset Ukrainassa ovat kaukana näistä odotuksista. Näin on käynyt, sillä tuilla on myös tarkoitus ja tavoitteensa. No, sehän kuvailtiin tämä eurooppalainen tie, Ukrainan tie kohti demokraattista ja modernia nykyaikaista valtiota. Sen takia meistä on valitettavaa, että on tiettyjä uudistushaluttomia toimijoita ja rakenteita havaittavissa. Kuitenkin pidämme hyvänä sitä, että EU-tukia maksetaan Ukrainalle. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ne, niissä pitäisi toimia avoimemmin, jotta maata, maatilannetta saadaan ottaen parannettua. Minusta muun muassa pitäisi parantaa tai pitäisi rakentaa avoimempi verojärjestelmä, avoin myös kansalaisille. Ja sama pätee myös oligarkkien suuriin omaisuuseriin. heitä on edelleenkin olemassa. Vaadimme, että korruptioonkin puututaan. Sehän rehottaa valtavasti maassa erityisesti ne virastot ja järjestöt, jotka saavat eurooppalaisia tukia – ja jotka korruptiota taistelevat, no niitä pitää tukea ja näin ollen. Niitä pitää antaa henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja Ukrainan viranomaisilta viimeisten vuosien aikana. Tämä on antanut toivomisen varaa, tehtävän toivomisen varaa. Ja oikeuslaitoksesta pitää tulla riippumaton. Tätä toimintaa pitää jatkaa. Puheenjohtajahan mainitsi, että viime vuonna järjestimme valiokunnan matku, valtuuskunnan matkan paikan päälle siellä korruption torjun osalta puhuttiin näistä luvusta, ja vastutti minua kaksi kolmas osaa tuomareista. Ukrainassa on dollarimiljonäärejä, jotka ei ole varmaankaan tullut omista tuloista. Tässä on siis varmasti paljon tekemistä, jotta oikeuslaitostakin saadaan vahvistettua ja jotta kansalaiset voivat taas luottaa oikeusjärjestelmäänsä ja tuomioistujärjestelmäänsä, vaan että pankkeja valvotaan vahvemmin ja pääomavirrat ulkomaille. Niitä pitää rajoittaa ja valvoa paremmin, sillä se siis on usein johtanut maksukyvyttömyyteen. Näin pitäisi antaa budjettitukia ja makrotaloudellisia tukia vain tietyin ehdoin. Makrotaloudellinen avustus. No aikaisemminhan sitä on maksettu valtavasti. Emme ole ainoita EU, IMF, mutta niitä maksettiin, jotta valuuttajärjestelmä ei olisi romahtanut. ryhmiä. hän haluttiin pitää suhteessa vakaan. No 20 no, prosenttia inflaatio, se on edelleen hyvin korkea, mutta ilman tukia se olisi varmasti 150 prosenttia, mutta samallahan Tähän kuuluu se, että vakaa pankkijärjestelmä saadaan jälkeille. Tässä lähimenneisyydessä tämä ei kuitenkaan ole ollut niin kovinkaan näkyvää vielä. Lisäksi me vaadimme, että rahoitustukien maksaminen No tähän sitten tilintarkastustuomioistuimen raportin mukaan tämä on maksettu avustuksen muodossa, mutta nyt Niihin pitää sitoa tiukempia ehtoja, sillä nyt on tullut myös aika, että arvioimme tämän toisella tapaa kuin näiden viikkojen ja päivän jälkeen, heti mainonnin jälkeen ja ennen kaikkea Ukrainan Hallituksella on velvollisuus myös hajauttaa valtaa enemmän. Alueelta kuitenkin puuttuu edelleen rakenteita, jotka tähän pystyisivät. Senpä vuoksi meidän pitäisi tehdä monia asioita. No, esimerkiksi tiettyjä alueita, kuten Lembergin ympärillä, eli tämä Lvivin kaupunki, siellä on positiivisia kehityssuuntia. Toisaalta on olemassa ollut menestystarinoita, ja tämä, näitä esimerkkejä pitäisi myös tarkastella muilla alueilla, ja teknistä apua voitaisiin tukea Ukrainan alueille. Siinäpä kommenttini tähän joka tavasti estettyyn tilintustuimen raporttiin. Kiitos vielä kerran siitä. Se ottaa meitä varmasti jatkossakin eteenpäin, jotta suhdetta Ukrainaa voidaan parantaa ennen kaikkea se on tärkeää ukraina, ukrainalaisille itselleen. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte Sydämelliset kiitokset. Minä halusin lyhyen yleiskatsauksen antaa matkastamme viime, viikolla, viime vuonna toukokuussa, koska ensinnäkin minun täytyy 10 minuutin kuluttua mennä budjettivaliokuntaan äänestämään, enkä löytänyt ketään, joka minua siellä edustaisi, mutta Derek Vogelin löysin, joka täällä korvaa minua. Minusta oli todella harmillista, että me oli, meillä oli seitsemän henkilön valtuuskunta, mutta vain kolme paikkaa saatiin täyteen. Minä itse, kollega Vogan, kollega Ähm, Czarnetski myös. Me äh, olimme altaseen kriittisen matsan, joka yleensä tarvitaan, jotta äh, tällainen vierailu olisi menestykseksi. Meidän on saatava tuntuma tähän maahan valtuuskuntana, valiokuntana. Äh, uskon, että Ukraina ansaitsee sen. Se tarvitsee tukeamme, mutta jos otetaan huomioon, kuinka suuria summia sinne sydämme on, niin tärkeää, että meillä on ähm, tuntuma tuohon maahan. Olen iloinen, että eh, NIR-pääosastosta ja ECFin eh, pääosastosta on edustajat paikalla. Eh, he kertovat meille tästä varainkäytöstä. Oli vaikea saada tietoa. Lähdimme Lvivistä jälkeenpäin voin sanoa, että siellä oli ihan mukavaa, mutta ei siinä välttämättä täydy eh, mennä. On varmasti muitakin paikkoja Ukrainassa, voisi tehdä tyypillisiä kokemuksia. Oli mukava nähdä, että on paikkoja, jotka toimivat hyvin. Sitten olimme Kiovassa ja eh, keräsimme siellä kokemuksia. Herra Wagner kertoo meille myöhemmin, miksi kaikkien näiden eh, keskustelun aikana en päässyt irti siitä tunteesta, että nämä äh, näkymättömät oligarkit äh, heillä on tällaisia näkyviä hahmoja, joita kutsutaan hallituksen jäseniksi, jotka sitten esitellään meille, jotka kertovat meille sitä, mitä me haluamme kuulla. Eli kysymys kuulee äh, mitä siellä muuttuu, onko tuo muutos kestävää ja siksi olisi hyvä kuulla päivitystä tilanteesta. Me emme sekuntiakaan unohtaneet sitä, että vierailemme maassa, joka on sodassa ja että tällaisessa maassa on tietenkin valtaisia haasteita, jotka joka päivä piti ratkaista eläkkeiden maksu, miehitetyille alueille, mikä ihmisten tilanne on siellä. He elävät osittain epäinhimillisissä olosuhteissa, joutuvat suuria ponnisteluja tekemään saadakseen se Yritimme siksi osoittaa ymmärtämystä. Toivoisin, että me mahdollisimman pian voisimme jälleen matkustaa Ukrainaan. Olisi tärkeää mm, kerätä tietoa ja kerätä tuntemusta tuosta maasta, jotta voisimme kohdella sitä äh, paremmin. Äh, olemme nähneet, että puolalaisilla ystävillämme on erittäin hyvät äh, suhteet. Siellä on myös tällaista pienimuotoista rajamatkustusta, jossa naapuriavulla saavutetaan hyvin paljon. Siitä pidimme oikein paljon. Se on asia, jota voidaan tukea. Meillä on mm, kahdenlaista kokemusta. Meillä oli aivan hirveitä kokemuksia Ukrainan parlamentista, todellakin hirveitä, koska siellä näimme, että on todella pinkovaa vastustusta uudistuksille ja muutoksille. Kaikki tapahtuu vain suuren painostuksen jälkeen. Tietenkin siellä on myös uudistusmielisiä, mutta minulla on se vaikutelma, että muita on enemmän. Näimme myös, että Euroopan unionin jatkuva eh, painostus ja vaatiminen eh, saa myönteisiä muutoksia aikaan Ukrainassa. Meillä oli todella kiinnostava matka, mutta toivoisin, että voisimme mahdollisimman pian matkustaa sinne uudelleen, mutta silloin todellakin seitsemän hengen voimin meidän täytyy olla kyllä iskukykyisiä Ukraina-asiassa. Meillä on useita puheenvuoropyyntöjä ja ensimmäinen, joka saa puheenvuoron, on kollega Valesa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen pysyvä, pysyvä esittelijä kansainvälisen kaupan valiokunnassa Ukrainan osalta, siksi olen täällä tänään. Muutama kommentti. Yksi tärkeimpiä seikkoja, joka otettiin käsittelyyn, oli korten vastainen taistelu. Erityisiä ilmiä perustettiin, jotta rikosoikeusmenettelyt vastaisi kansainvälisiä normeja lisäksi. Muihinkin toimiin ryhdyttiin. Ja myöskin laitotarkastamista tarkastamista vastaan haluttiin toimia. Nyt olisimme tietää, mitä vaikutuksia näistä toimista on. Mitä, teidän, mikä, mitä suosituksia teillä olisi, kun on kyse korten vastaisesta taistelusta? Entä sitten tehokassa e-declaration declaration järjestelmän kautta saatu tieto, miten tietoja analysoidaan julkisen hallinnon puolella? Entä sitten ehdot makrotalousavun antamiseksi, kun tulevasta avustusjärjestä on kyse? Laki, joka liittyy energia-alan sääntelyyn, ei ole vielä tullut hyväksytyksi Ukrainan parlamentissa. Tämä on yksi seikka. Ja lisäksi vientikielto, joka koskee raakapuuta, on edelläkin voimassa. Autonomiset ja kaupan suostumistoimet Ukrainan kohdalla ovat asioita, joiden suhteen minulla on erittäin voimakas näkemys. Varsinkin puun vientikielto on VTOn TCFTA-sääntöjen vastainen Olemme pyrkineet antamaan epäsymmetrisiä kaupan myönnytyksiä Ukrainalle. Meidän pitäisi vaatia, että tällaiset kaupan esteet poistetaan. Ja kun tarkastusta tehtiin, mitä esteitä havaitsitte näiden kahden siikan kohdalla? Kiitos. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Kinici, bitte. Edustaja Kinici. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen edustajaa hänen hyvin tarkasta esityksestään ja haluaisin kiittää myös kollega Zelleriä hänen tekemästään hyvin syvällisestä ja kattavasta työstä. Henkilökohtaisesta olen sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen arvio on tasapainoinen, erittäin hyvin on nostettu esiin äh, unionin tuen mahdollisuudet, mutta samalla on nostettu selkeästi esiin olemassa olevat olevat ongelmat, jotka meidän on kuitenkin yritettävä ratkaista, jotta voimme luoda sellaista tukiohjelmaa, joka olisi mahdollisimman tehokas Ukrainan kehityksen tukemiseksi. Ukraina on kehittynyt erittäin hitaasti vuoden 2014 poliittiseen murrokseen saakka, jolloin onnistuttiin suurin vaikeuksin käynnistämään tarpeelliset uudistukset erityisesti julkisiin hankintoihin ja korruption torjuntaan liittyen ja erityisesti kaasualalla. Tulokset ovat vain osittaisia, mutta voidaan sanoa, että ne ovat rohkaisevia, vaikka todellakin vielä paljon tehtävää on. Myös koska kyse on toimista, jotka on tehty erityisen vaikeissa olosuhteissa, sanoisin jopa hätätilassa vuoden 2014 tapahtumien jälkeen. Siksi meillä täytyy olla selkeä, tehokas tukijärjestelmä, jossa on aivan selvät ehdot, mutta myös realistiset tavoitteet, jotka ottavat huomioon hyvin hauraan tilanteen. Ja koska nämä tulokset ovat hyvin hauraita, niin meidän täytyy jatkossakin tukea Ukrainan kehitys- ja muutosprosessia, kun tämä poliittinen kehys on monimutkainen, mutta meidän täytyy silti tehdä työtä, jotta olemassa olevat edistysaskeleet vahvistuisivat. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset ovat varmasti hyödyllisiä valiokunnalle, mutta minä halusin kysyä vielä, äh, kuten edeltäväkin äh, kollega, enemmän yksityiskohtia äh, liittyen tähän ehdollisuuteen makrotaloudellisessa tuessa suhteessa tähän toiseen tuki äh, siivuun, eli mitä ehtoja on asetettu tätä toista rahoitussiivua varten. Kiitoksia. Okay, uh, thank you for that. Kiitos. Vaikuttaa siltä, että kohdat kolme ja neljä olisivat nyt menossa yhteen tämä erityiskertomus ja valtuuskunnan matka Ukrainaan. No se ei ehkä ole huono asia, joten otetaan nyt puheenvuoroja liittyen joko tähän erityiskertomukseen tai tähän Ukrainan matkaan. Osa on jo ilmoittanut puheenvuoropyynnöstä. Edustaja Hautala, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. I would like to thank... Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta, joka on hyvin tärkeä näistä syistä, jotka on jo mainittu. Moni kollega näin teki, erityisesti edustaja Zeller. Olen seurannut kehityksiä, erityisesti oikeussektorilla ja korruptiokysymyksiä, kun on Euronest Pantarissa valtuuskunnassa mukana. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kuulla lisää siitä, minkälaista vipuvaikutusta kansainväliset toimijat voisivat saada yhdessä, jotta voitaisiin edistää positiivisia uudistuksia ja muutoksia. Ja olen sitä mieltä, että Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki Euroopan investointipankki ja muut yhdessä EU kanssa, toimielinten kanssa, no niillä on ollut jo myönteisiä kokemuksia, jos ajatellaan kaasusektorin uudistusta ja viedä eteenpäin avoimuusvaatimuksia, julkisen hankinteen rakennetta. Haluaisin kuulla lisää tämän tyyppisistä yhteisistä vaikutuskeinoista toiseksi. Käsittelisin korkean tason korruption torjuntaa mielestäni se on avainkysymys meille ja tämä liittyy hyvin poikkeukselliseen nimitykseen, joka tehtiin, jonka presidentti Poroshenko teki viime keväänä. Uusi valtion syyttäjä, entinen poliitikko. Ja tietysti, no hän sai mahdollisuuden osoittaa riippumattomuudensa herra Lutsenko, mutta minun vaikutelmani on, että näin ei nyt ole käynyt, joten ongelma on, että tässä pitää nyt käsitellä eri kysymyksiä. Toisaalta mikä on korruption torjunnan vastaisen viraston riippumattomuus, itsenäisyys ja haluaisin kuulla lisää näistä kysymyksistä lopuksi. Sähköiset äh, raportoinnit äh, ovat olleet siinä mielessä tehokkaita, että tietyt tuomarit ovat päättäneet eläköityä varhaisessa vaiheessa sen sijaan, että he allekirjoittaisivat nämä e-declaration-asiakirjat. Ja monet muut maat voisivat onnistuneesti oppia näistä kokemuksista, sillä sellainen hyvä tapa aloittaa tämän puhdistamisen, jos nyt käytän tätä sanaa, kun otetaan näitä vanhoja voimia pois oikeusalueesta, niin kuin edustaja Zeller sanoi suosituksissaan, mutta olen eri, nyt sitä mieltä, että suositukset ovat oikeanlaiset. Haluaisin listaa vielä jotakin tästä kansainvälisten toimielinten järjestöjen yhteisestä vipuvaikutuksesta ja tästä yleisestä syytteistä. Voisitko vielä kertoa? Kiitos. Thank you. Next, uh... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Takkula. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. So, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on mielenkiintoista olla täällä Tämä on minun ensimmäinen kokoukseni tämän valiokunnan täysjäsenenä. Olen täällä edustaja Toirerin tilalla. Tiedän, että ei ole helppoa täyttää hänen saappaitaan, mutta joka tapauksessa yritän tehdä parhaani. Ja haluaisin sanoa muutaman sanan sen tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Olisin kiittää myöskin tilintarkastustuomioistuimen jäsentä, herra Fasakasia, joka on entinen valiokunnan jäsen, Euroopan parlamentin jäsen. Muista myöskin, että te olette oikein hyvä tenniksen pelaaja. Nyt sitten vielä kiitokset tästä erittäin tasapainoisesta ja vankasta kertomuksesta. Se antaa meille lisää arvoa, kun me pohdimme, kuinka parantaa EUn antamaa tukea Ukrainan tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää myöskin Joachim Zelleriä erinomaisesta panoksesta, joka antaa hyvän pohjan kontvaliokunnan työlle. Firstly, it is worth to say. Ensinnäkin voidaan sanoa, että Ukraina on käynyt lävitse erittäin vaikeita haastavia aikoja, kun on kyse arvetikaurasta, oranssista, vallankumouksesta aina itäosaan liittämiseen Venäjään, eikä pidä myöskään ottaa vuoden 2008 talouskriisiä, maailmanlaajuista talouskriisiä, joka iski Ukrainaan. Nyt täytyy saada aikaan uudistuksia. Ukraina on edelleenkin kaikkein korruptoitunein maa Euroopassa. Haluaisin painottaa sitä, että EU täytyy auttaa sekä ohjaamalla Ukrainaa paremman hallinnon tiellä, ja sen täytyy auttaa myöskin ratkaisemaan ongelmat Venäjän kanssa. Painottaisin myöskin avoimuuden ja jäljitettävyyden merkitystä, kun on kyse EUn Ukrainan antamasta avusta. Tukea täytyy antaa ja tuloksia täytyy nähdä. Täytäntöönpanon valvonnasta täytyy tehdä vielä tehokkaampaa. Julkisen sektorin hallinnon, hallinnon parantaminen on tässä suhteessa erittäin tärkeää. EUn avun Ukrainalle pitää estää korruptiota kaikissa muodossaan. Koulutus on usein erittäin tehokas väline, kun pyritään edistämään uudistuksia rahoituskeinoin. EU voi antaa lisää arvoa koulutuksen puolelle ja myöskin kun on kyse henkilöstökysymyksistä ja hallinnon rakenteista, pätevistä hallinnon rakenteista. Kiitos. No, olen nyt laittanut itseni tähän puhujaluetteloon aivan kuten edustaja Kresle. Sillä olin itse asiassa tuolla valtuuskunnan matkalla Ukrainassa, joka oli viime toukokuussa pitkä aika sitten, ja olen yrittänyt nyt muistuttaa mieleen näitä asioita, joista keskustelimme, kun olin paikan päällä. Ja niistä asioista, mistä samaa mieltä, mutta yhdestä asioista puhuimme paljon, oli korruptio. Puhuimme korruption vastaisesta kehyksestä, puitteista, joilla nyt perustamassa tapasimme useita korruptiovastaisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä myös. Joten tietty toimintakulttuurin muutosta oli havaittavissa, kun Ukrainassa, mutta toisaalta kuulimme paljon puhuttavan myös korruption esimerkiksi, joten ehkä tämä edustaja Wagner voi ottaa esille. Oletteko siis sitä mieltä, että onko muutoksen tuuli havaittavissa vai onko ongelmia edelleen? Jos ajatellaan korruptiota toiseksi, tämä lienee sanottu tilintarkastustuomioistuimelle herra Vasakasille. Minut yllätti, miten paljon EU-varoja virtasi keskus budjetin tukemiseen ja tietysti koska se meni keskushallinnolle, niin on hyvin hankala jäljittää tuo raha. No kun on paikalla ja kysymyksiä tästä vastaukset, koska meillä on jokainen hyvä vastaus, että no johtuen tilanteesta ja ongelmista Ukrainassa ei voida odottaa, että jältetään jo ikinen euro, joka saadaan. Itään rajalla oli melko kuhinaa, joten ei ole hyväksyttävää, että estetään tällaisia kysymyksiä pyydetään, että kaikki rahat voidaan jäljittää tuotavan, joten tilintarkastustuomioista meillä oli tarkoitus katsoa tätä, miten näitä keskuspolitiivaroja voidaan jäljittää, vai hyväksyttekö vain Ukrainan tilanteen, että toistaiseksi on mahdollista tehdä noin. Jos tämä on mahdotonta, niin tar- ei se mahdollistakaan tarkoita sitä, että jatkossa ei pitäisi yrittää. Ja nyt siinä kaikki. Seuraavaksi edustaja Wagner. Wagner tapasimme Ukrainassa. Ehkä voitte vastata näihin asioihin. Thank you, Chairman. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon myöskin esittelijälle siitä, että hän kommentoi tilintarkastuskertomusta. Ja myönteisintä tässä kaikessa on, kuten ehkä kuulittekin, se, että komissio on hyväksynyt kaikki kertomuksen suosituksi. Tämä osoittaa, että hyvin pitkälti, pitkälti tämä kertomuksen sisältö on sisältö, josta olemme samaa mieltä. Ot, nyt ottaisin yhden askeleen taaksepäin ja painotan siellä kerran sitä, miten poliittisesti relevantti tämä kysymys on, kun on kyse Ukrainalle annettavasta avusta. Esitelläkin painotti sitä, että tämän poliittista kehitystä on tapahtunut ja poliittisia päätöksiä on tehty, jotta voidaan vakauttaa maata EUn edustusto ja komissio ovat tehneet työtään ja muutkin toimijat ja pistäneet tätä kaikkea täytäntöön. Me arvostamme suuresti sitä, että tässä matkakertomuksessa ja tientarkastuskertomuksessa nämä ponnistelut on mainittu ja niin on annettu tunnustusta. Kaikki muutokset, joita on saatu aikaan Maidanin aukion tapahtumien jälkeen, selkeän kun vallankumous tapahtui, täytyy ottaa huomioon. Ei pidä unohtaa myöskään makrotalouspuolta, maa oli tuolloin sulamisen partaalla maa, jos ihmiset kuolivat. Ja sitten välittömästi aloitettiin uudistukset, sen laatuiset, joita maassa ei ollut nähty 20-vuotisen itsenäisyyden aikana. Täytyy muistaa, että taustalla oli vuosikymmeniä, jolloin Ukraina oli osa Neuvostoliittoa. 20 vuotta meni hukkaan aikaan itsenäistymisen jälkeen, kun mitä ei saatu aikaan, ja vasta 2014-2015 todenteella oli mahdollista saada aikaan uudistuksia. Uudistuksia pistettiin liikkeelle. Meidän täytyy antaa arvostusta sille, mitä tintarustoimion totesi. Kyse oli hätäratkaisuista. Monet toimista, joihin tuolloin ryhdyttiin, oli, olivat hätäratkaisuja. Niin ryhdyttiin välittömästi. Ja esittelijäkin toteaa, että vasta myöhemmässä vaiheessa – pitää omaksua hieman strategisempi ajattelutapa. Ja kaikki se, mitä on tehty, kaikki se pitää antaa kunnioitusta, arvostusta. Nyt muutama vastaus kysymyksiin vielä lopuksi. On tärkeää luettelo hieman sitä, mitä on tehty sen kun ensimmäisiin vakauttamistoimiin ryhdyttiin. Ennen niin kuin kertomus julkistettiin viimeisten 20 kuukauden aikana, EU on pistänyt pystyyn ohjelmaan, jossa pitkälti keskitytään juuri näihin seikkoihin, jotka liittyvät avoimeen ja vastuu- ja tilivelvolliseen hallintoon, hallintoon hallitukseen, vai se muutamia sanoja, keskeisiä sanoja, hajauttaminen ensinnäkin. Se on tärkeää tuomaan tulevaisuuden kannalta. Alueet ja kunnat saavat lisää oikeuksia. EU on yksi suurimpia tukiohjelmia – käytössä tämän edistämiseksi. Ja on hienoa, että kontvaliokunta voi sitten mennä uudestaan Ukrainan katsomaan, kuinka tuota työtä pistetään täytäntöön. Hieman kestää ennen kuin työssä kun on liikkeellä. Sitten korttavastainen toiminta. Näinä päivinä tanskalainen virasto ja kansainväliset asiantuntijat, jotka aktiivisesti toimintalalla ovat alkaneet pistää tätä ohjelmaa täytäntöön ja siellä keskityy juuri niihin osa-alueisiin, jotka te mainitsitte. Kyse on instituutioiden rakentamisesta, mukana ottona parlamentti, parlamentaarinen valvonta ja poliittinen kulttuuri ovat asioita, joihin voidaan merkittävästi vaikuttaa. Myöskin nämä uudet eu virastot, on perustettu, tulee tekemään työtään. Kaikki tämä tulee viemään aikaa. Nyt on kuitenkin saatu aika rakenteet, jotka tulevina vuosina voivat auttaa tässä edistyksessä. Lisäksi pienempiä ohjelmia täytyy saada kunnan liikkeelle, mukaan ottanut oikeusvaltio-ohjelma. Oikeuslaitoksen uudistaminen on avainasemassa. Asia, josta ei niinkään paljon ole puhuttu, on maan taloudellinen tulevaisuus, miltä se tulee näyttämään. Olemme vakuuttuneita komission puolella siitä, että oikeusvaltio, korruptio ja muut haasteet kun saadaan kuriin, sitten tulee esiin näitä taloudellisia haasteita – Maassa on hyvin paljon rahaa käytettävissä vielä enemmän maan ulkopuolella. Sitten kun tilanne on vakaantunut ja inflaatio saadaan 10-12 prosenttiin, sitten välttämästi tuo raha saadaan liikkeelle. Julkishallinnon puolella tehdyt muutokset ovat tärkeitä. Esittelijä Kressi mainitsivat näitä aiempia vaiheita vaan historiassa. Nyt pitää saada ikään kuin uutta vertaa Ukrainan suoniin sykkimään. Kaikki tämä työ ei välttämättä vielä ole heijastunut tuohon tilintarkastustoimiston kertomukseen, mutta tuo kaikki on nyt kuitenkin meneillään. Tuota kaikki ollaan aloittelemassa. Olemme samaa mieltä kaikista suosituksista. Joitakin toimintasuunnitelmia on tehty, joitakin suosituksen pistetyä täytäntöön ja jatkossa seuraa niitä vielä lisää täytäntöönpanoa. Muutama kysymys vielä, joihin voisin vastata. Ne liittyvät esimerkiksi makrotalousapuun, mutta kollegani voi sanoa tuosta puolesta enemmän. Mitä tulee kansainvälisiin järjestöihin ja EUhun ja muiden toimijoiden yhteistyöhön? Olen kuullut, on tuskin maata, jossa yhteistyö muiden kanssa olisi niin läheistä kuin tuossa maassa ehdollisuus eri syklien osien ja eri osioiden yhteydessä on hieman erilaista EPRD, kansainvälinen valuuttarahasto, mutta, mutta myöskin uusi BFM-strategia on hyvin pitkälti Maailmanpankin johtamaa työtä. Ja se myöskin kansallisia kumppaneita mukana. Meillä on erittäin integroitu johdonmukainen tapa Toimimme yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Tämä mahdollistaa budjetin kaksinkertaistamisen, kun tarkastetaan EUn antama tukea. Ja muita osa-alueita, joilla yhteistyötä toteutuu, ovat esimerkiksi kaasu- ja pankkisektorit. Ja sitten laajempi korruption vastainen työ on myöskin ala, jolla tehdään läheistä yhteistyötä muiden kanssa. Kansaisyhteiskunnasta sitten. Kansaisyhteiskunta on yksi edistyksen moottoreita maassa vanhan järjestelmän piirissä toimineita virkamiehiä on vielä työssään. Nyt täytyy uudistukset aloittaa alhaalta ylöspäin. Ja Ukrainan kansainvälisten ystävien ja kumppanien täytyy tuoda kuvan mukaan niin, että hallitukset yksi toisen jälkeen pysyvät oikeilla raiteilla. Sitten meillä pähkinänkuoressa joitakin osa-alueita, joilla meillä on erittäin selkeä ja merkittävä muutos saatu jo aikaan, jotka täytyy ottaa huomioon. Pankkisektori, se mainittiin. Se on erittäin haastava työsarka edelleenkin, mutta mikä tarkastellaan sitä, mitä on saatu jo toteutumaan, kun joitakin suuria pankkeja on suljettu, koska yksityisten sijoittajien rahoja oli mennyt yks, muiden yksityishenkilöiden taskuihin. Esimerkiksi privaatpankka on saatu suljettua. On ar- usein aliarvioitu sitä poliittista riskiä, joka liittyy pankkeihin, mikäli se pankin suuruus on 7 prosenttia PKTLstä. Kyse on oligarkkien toiminnasta. Ei tällaista näin suurta pankkia voi yksinkertaisesti noin vaan muuttaa tässä puuttua. Ensin kaasu, kaasun hinta. Kaasun hinta on suuri taakka väestölle. Nyt on energiatehokkuustoimiin ryhdytty, mutta siellä jouduttu sellaisiin tilanteisiin, että kun kaasun osuus oli julkisesta verasta yli 20 prosenttia kaasun hinta, nyt, nyt on saatu pientä voittoa aikaan, eli nyt tuon voittoisaa toimintaa. Toinen osa-alue mikä tarkastellaan niitä edistysaskeleita, joita ihmiset näkevät tänä päivänä käytännössä, niin on liikennepoliisi. Näitä esimerkkejä pitäisi olla enemmänkin. Mikäli puhuu ihmisille, niin ihmiset sanovat, että kyllä me nyt ymmärrämme, että vuoden verran nyt Kiovassa ja muissa kaupungeissa on voinut ajaa ja poliisi ei enää pysäytä autoilijoita pelkästään saadakseen lahjuksia. Joskus autoilijoita pysäytetään, mutta yleensä siksi, että jotakin on pielessä. Toinen on terveysalan hankinnat. Kansainvälistä Tämä toimintaa on nyt terveydenhuoltoalalla ja suuria säästöjä on aikaan, koska korruptiota on pystytty torjumaan myöskin terveyssektorilla. Tämä on toinen kokous 8.30, jota meillä on kiire ja olen paljon tämä hyvin mielenkiintoista, mutta voisitteko... Ei me oikeastaan muuta ollutkaan. Hankintapuolella on hyvin paljon meneillään, jotta valtiollinen toiminta olisi paljon avoimempaa. Yes, jo. Kiitos edustaja Fasakas kommenttinen. Thank you. Kiitos. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia äh, näistä kommenteista, äh, kysymyksistä ja puheenvuoroista. Haluan rajoittaa vastaukseni toisin kuin herra Wagner, joka on, äh, jolla on mandaatti antaa ähm, aivan päivitettyä tietoa, koska mm, minun täytyy vastaukseni rajoittaa tämän kertomuksen, joka saatiin päätökseen vuoden 2015 loppuulla. Jotkut teidän kysymyksenne, esimerkiksi teidän kysymyksenne, jos teille sopii, voin kutsua teidät kahville ja voin kertoa teille näkemykseni, mutta en tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Minun täytyy sanoa, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Unkarilaisena seuraan hyvin tarkkaan kaikkea sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu ja milloin on mielipiteeni siitä, mutta minä en voi olla poliittinen, eikä minun pitäisi mennä pidemmälle kuin tämä kertomus, koska tämä kertomus on se, mistä me tänään keskustelemme. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää siitä, että keskusteltiin korruptiosta. Äh, kertomuksessa oli paljon suosituksia äh, korruption suhteen. Pitäisi teitä tulevasta tuesta ehdollistaa. Korruption torjunnan täytäntöönpanon pitäisi olla ehtona ja luin teidän mietintönne, joka menee pidemmälle kuin meidän kertomuksemme, ja olet samaa mieltä kanssani siitä, että on mukava nähdä, miten paljon uusia elimiä on perustettu korruption torjumiseen Ukrainassa, mutta te odotatte vielä selkeitä todistusaineistoa korkean tason korruptiosta ja siksipä me sanomme, että avun täytyisi nyt olla ehdollista. Me aina sanomme, että kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan myös poliittisesta vaikutusvallasta. Herra Wagner on siitä vastuussa teidän vuoropuhelussanne Ukrainan viranomaisten kanssa teidän pitäisi aina korostaa sitä, että uudistusten ei pitäisi ainoastaan tulla ilmoitetuksi, vaan ne pitäisi myös panna täytäntöön. Sitten kaupakysymykseen. Pyydän anteeksi, se ei ollut tarkastuksemme piirissä. Voin vastata siihen myöhemmin, mutta se ei ollut tarkastuksemme piirissä. Sitten vipuvaikutus ja yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa. Meidän kertomuksestamme voitte lukea, että kovasti arvostimme läheistä ja hyvin intensiivistä yhteistyötä IMFn ja Maailmanpankin kanssa itse asiassa. Me kommentoimme sitä ja sanoimme, että että johtorooli tässä asiassa pitäisi olla Euroopan unionilla itsellään. Aina sanotaan, että jos on tilannut musiikkia, niin sitten pitäisi maksaa siitä. Välillä meillä oli sellainen vaikutelma, että IMF ja Maailmanpankki sanovat meille, mitä meidän pitäisi tehdä, ja sitten Euroopan komission ja Euroopan veronmaksajan piti rahoittaa tämä. Mutta e, joka tapauksessa yhteistyö oli hyvä ja se oli läheistä e, ja horisontaalisena aiheena heillä oli korruption torjunta. Minkä ikinä ohjelman he käynnistivätkään, he sanoivat, että ensin pitää tarkistaa, onko korruptiota. Jos korruptiota on, niin sitten ohjelma pitää keskeyttää saman tien. Sitten mitä tulee tähän yleiseen syyttäjään, se tapahtui viime vuonna vasta, joten se ei ole tässä meidän kertomuksessa. Me voin kertoa teille tämän tarinan, mutta vastaus, jonka annoimme, on se, että monet elimet perustettiin vasta ja me odotamme vielä valitettavasti näiden elinten toimien oikeaa tulosta. Mitä tulee tähän julkisuuteen? listukseen. Se on poliittinen kysymys, se on tarkastuksemme ulkopuolella. Herra Zeller, eh, te sanoitte sen aivan oikein. Mitä tulee budjettitukeen ja niin eh, kutsuttuihin etukäteismaksuihin ja kiireellisiin maksuihin, luin ähm, ilolla teidän kertomuksenne äh, teidän valtuuskuntamatkaltanne viime vuonna. En valitettavasti voinut osallistua siihen, mutta luin ilolla, että kritisoitte sitä ja huomasitte, että näin on tapahtunut muissakin tapauksissa. Ja kun otetaan huomioon Ukrainan erityistilanne, niin oltiin sitä mieltä, että näin ei saisi jatkossa olla, mutta nämä selitykset kiireelliselle ennakkomaksuille olivat se, että piti ratkaista ja pelastaa tämä Ukrainan tilanne. Nämä olivat vastaukseni. Haluaisin kiittää herra Wagneria hänen päivityksestä ja siitä, että hän kertoi, mitä viime aikoina on tapahtunut. Kuten kertomuksessani yleisenä johtopäätöksenä sanoin, että EUn tuki Ukrainalle oli hyvin hyödyllistä ja tarpeellista, ja meidän pitäisi jatkaa, kuten herra Zeller eh, esittelijänne sanoi, eh, asetettava ehtoja Ukrainalle, jotta EUn tuki Ukrainalle eh, johtaisi Ukrainan hyvin hallituksi maaksi. Kiitoksia. Kiitos herra Fasakaas vastauksista. Tällä hienolla tavalla, kuten yleensäkin teette, kuten sanoitte, että viette edustajat kahville, jos he haluavat lisävastauksia. No niin, nyt edustajat Zeller, pari minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti minulla oli paljon aikaa mennä nyt yksityiskohtiin. Sehän tässä nyt on ongelmana, mutta muilta osin olen samaa mieltä kuin herra Fajakas. Tämä pätee Ukrainaan ja myös moniin aloihin. Luottamus on hyvä, kontrolli on parempi. Ja jos nyt ajatellaan näitä uudistusmielisiä Ukrainassa, no siellä matkamme tulos oli se, että toisella kolmannella päätösasteella tapasimme nuoria mainista, jotka haluavat positiivista muutosta aikaiseksi, mutta valitettavasti meillä ei ole päätöksenteon korkeammalla tasolla näitä ihmisiä. Se on juuri se dilemma, jota me koemme. Mutta juuri nämä nuoret ihmiset, heitä pitää tukea, kun he taistelevat muutoksen puolesta Ukrainassa. Jos koen, että kauppaministeriössä – edustaja on toiminut aiemmin yksityisellä sektorilla ja hän haluaa vahvistaa pk-sektoria, mutta jos hän saa itse niin huonoja tuloja, että hänen on hankalaa pitää elinormeistaan, koska hän toimii yksityisellä sektorilla paremmin, niin sitten on ongelma. Tai jos 2015 äh, perustetun korruption viraston johtaja sanoo meille, että budjetti 2016 kohdalla, josta Orkana varmasti päätti, niin siinä ei löytänyt budjettikohtaa itseensä liittyen ja hän ei olisi voinut aloittaa omaa työtä ollenkaan tuon vuoden osalta. Euroopan komissio ja IMF vaativat budjettiin avoimuutta lisää. Ja silloin tarvittiin presidentin henkilökohtaista interventiota, jotta tuo budjettisuunnitelma muutettiin. Samalla tämä johtaja, korruptiojärjestön, korruptiotorjunnan järjestön johtaja sanoi meillä, että automaattisesti oli tuhansia tapauksia, joita oli ratkaisemattomissa oikeuslaitoksella ja hän sai ne pöydälleen, niin hän sanoi, että hänellä oli ihan liian suuri työtaakka ja hän sanoi, että hän voi enää työstää noita aikaisempia tapauksia kapasiteettisyistä ja että hän voi enää keskittyä uusiin korruptiotapauksiin. Volyymihan oli 10 miljoonaa rivnia, joita oli kavallettu tai jotka oli kavalaneet mustiin kassoihin, pimeisiin kassoihin. Vastaan sen, että on paljon työtä, positiivisia asioita on, on miehiä ja naisia, jotka todellakin haluavat tehdä työtä maansa eteen, ja heille meidän pitää osoittaa sympatiaa ja tukea. Ja olen samaa mieltä kuin mitä puheenjohtaja sanoi. Meidän pitäisi myös paikan päällä heitä tukea, eikä vain Lvivissä, vaan myös Odessassa, Rimorokissa tai Nipopretrovskissa. Siellä se on minusta järkevämpää. Sitten vielä pari sanaa menestyksekästä yrittäjästä, jolla on kasvuyritys 70 prosenttia hänen tuotteistaan viedään. Ja on pohdittu, mitä suosituksia hän voi antaa meille. What can you recommend us? Ja hän sanoi meille, älkää antakaa rahaa hallitukselle. Don't give money to the government, niin hän sanoi meille. No sehän oli iskuvyön alle. Se, mitä Kolesa Vrenska kysyi, puu, viennit, no tässä oli Länsi-Ukrainan edustajien painostusta esillä, edusti Karpaateilta. Ja siellä päätettiin, että Ukrainan parlamentti se toimisi. Tuossa vielä kahta asiaa. Tiedämme, että Karpatin ukrainalaiset ovat metsiltään hyvin arvokkaita. Siellä on kuitenkin paljon laitonta puunhakkuutta. Ja kaikki ovat tuossa liiketoiminnassa mukana, mutta valitettavasti on myös EUn firmoja tuossa toiminnassa mukana. Useimmissa jäsenvaltioissa näitä puunurmeja hyvin löysästi sovelletaan tai ei ollenkaan, joten tällaisia porsaanreikiä löytyy, jotta tuota puuta saadaan tuotua EU-hun, joten tässä meidän pitää toimia. Muilta osin odotan innolla jo keskustelua. Tietysti kollegat oman panoksensa tähän tekstiimme. Ja meidän täytyy nyt muistaa tässä ukrainalaiset tukea heitä jatkossakin ja varoa, että A, EUn tuet tulevat myös näkyviksi ja että se tulee meiltä. Se ei ole aina itsestään selvää. Ja B, sitten niiden pitää osoittaa selviä konkreettisia tuloksia. Ja siitä vielä kiitos tilintarkastustuomioistuimelle ja erityisesti herra Chavos Farakasille. Thank you, uh... Kiitos herra Zeller. On harmi, että meillä oli vähän aikaa keskustella tästä. Tämä on tärkeä aihe. Voisimme voineet keskustella paljon pidempäänkin, mutta kiitos niille kollegoille, jotka ovat panoksen viimeinen kohta. Seuraava kokous 8.30 Winston Churchill rakennuksessa. Ei ole ko- No tässä nyt pitää juosta suoraan sinne. Tämä kohta 15 minuuttia. Voisitteko siis Huomasimman lyhyesti. Seuraavassa kohdassa esittelijä on taas edustaja Zeller liittymistä EUn tuki ja sitä koskeva metatutkimus. Sorry, Mr. Fazekas, perhaps you could open the discussion. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ei vaan edustaja, herra Fazekas, olkaa hyvä. Possible to, to make the report. Ja teen parhaani jotta voin esittää teille tämän asian näin lyhyessä ajassa. Kyse on Länsi-Balkanista. On varmistaa, että Joachim Zeller, esittelijä, ja te muutkin ehditte sitten esittää puheenvuoroja Ne, jotka ovat kiinnostuneita Ecofinin kokouksista, vai menkööt sinne ja muut saavat varmaan jäädä tänne. No, minä varmaan, minä voin tehdä parhaani. Yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. se Vaihtoehto tämän hyvin, hyvin, hyvin nopeasti, tai voimme lykätä tätä, jos niin, niin sitten se on ehkä vastuuvapauden jälkeen huhtikuussa, herra Zeller. Minä todella kannattaisin sitä, että me siirtäisimme sitä koska tämä on myös erittäin tärkeä mietintö. Vielä kattavampi kuin Ukraina mietintö. Tämä kattaa useamman valtion. Tämä on ensimmäinen kerta, että tilintarkastustuomioistuin tekee metatarkastuksen ja tämä varmasti tulee vaikuttamaan keskusteluun puolivälin arvioinnissa. Siksi me tarvitsemme tähän enemmän aikaa kuin vain 10 minuuttia. Siksi todella kannattaisin sitä, että siirrämme tätä. Selvä, kuulostaa järkevältä ja viisaalta. Ehkä voimme sopia siitä, että siirrämme tämän kohdan huhtikuuksi varmaankin. Niin voimme keskustella siitä pidempään. Kiitos herra Fasakas tuosta ehdotuksesta. Olette hyvin viisas kuten aina. Selvä kollegat. Se taisi olla viimeinen kohta. Kuusi muut asiat, seitsemän seuraava kokous. Teillä on siinä päivämäärä. Viitatakseni tähän tapaukseen, jonka Rova Kreisle mainitsi, ja se, miten paholainen oli siitä, että valtuuskuntanne Ukrainaan ei ollut niin suuri lukuinen kuin mitä hän olisi toivonut. Hän pahoittelen myöskin siitä, että minä, vaikka minut kutsuttiin, ei pääs, en päässyt paikalle. Herra Kukan voi todistaa, että olen aina ilomielen tulossa mukaan kaikille valtuuskuntomatkoille. Olen Pelkärädin Pelkärässä kolme kertaa kanssa, niin nyt tällä kertaa vain ongelma oli se, että hanke, jota te, menitte, johon menitte tutustumaan, ei ollut meidän auditoimamme, eikä siltä olisi ollut mitään lisäarvoa, mikä olisimme tulleet mukaan. Mutta koska te kritisoitte niin voin toimittaa teille pöytäkirjat tilintarkastustuomioistuimen kokouksesta. Joka kerta, kun te pyydätte tilintarkastustuomioistuimen jonkun paikalle valtuuskuntamatkallenne, he antavat prioriteetin teidän antamalle kutsulle ja ilomielin tulevat mukaan matkoille tulevaisuudessa. Tofi. Kiitos, viemme teidät kahville tai jopa oluelle. Okay, one final thing. I understand the, uh... Yksi asia vielä. Olen kuullut, että johtaja on paikalla. Haluaisin puhua tästä kohdasta pahoittelut äh, siitä, että siirrämme tätä kohtaa. Teidän pitänee taas palata huomenna. Olen pahoillani, mutta tämä on yksi niistä ongelmista, kun järjestetään kokouksia Strasbourgissa, mikä oli hyväksesi, ja loppuillasta vielä, joten olen vilpittömästi pahoillani.